yksi varoitusväline, jonka kautta ei mitään tuottavuutta oikein luvata. Ja tulevaan lisään yks, yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuteen ja aseteollisuuskin pääsee tästä nauttimaan. Kiitos. Sitten herra Farjo seuraavana. Kiitos puhemies. Hyvät ystävät. Alkajaisiksi kiitokset Fernandesille tästä työstä asian eteen. Tämä on nyt oikeudenmukaisempi ja tämä on yksinkertaistetumpi muu versio myös. On myös unionin kannalta muistettava, että tämä ei välttämättä summana riitä unionin kehitykseen. Euroopan investointipankin työ on ollut erityisen huomattavaa tähän mennessä ja täytyy kiinnittää huomiota myös siihen, että on riittävät vakuut ja myös sitten täydentävyys taate, taattava muiden välineiden kanssa, ovat ne sitten unionitasoisia tai sitten kansallisen tason hankkeita on monia hankkeita Portugalissa ollut, kun ei ole pystytty niitä rahoittamaan monin riskein. Nyt tässä on selvä mahdollisuus viedä eteenpäin hankkeita ilmastonmuutosta torjuaksemme kestävää kehitystä vievämme eteenpäin, kuten luonnon monimuotoisuuden suojaamiseksi myös. Mrs. Wisniewska következik, parancsoljon asszonyom. Kiitos, Rova Wisniewska. Rova puhemies, hyvät kuulijat. InvestEU-ohjelma voi olla tärkeä väline investointien herättämisessä energiatransformaation läpikävillä alueilla. Envi-tarkistuksen ansiosta on nyt selkeästi kirjoitettu, että tähän ilmastopolitiikkaan liittyvän transformaation alueella tulee tukea sekä yhteiskunnallisesti että infrastruktuurin osalta. Valitettavasti sitten lopullisessa tekstissä asiasta valiokunta ei ole kirjoittanut näitä tavoitteita niin selkeästi. Sen vuoksi haluaisin kysyä, jos ajatellaan tätä ohjelmaa, niin voidaanko rahoittaa investointeja vuoristoalueilla, sellaisilla alueilla, jossa on energiamuutos käynnissä. Tämä on erityisen tärkeää. Ilmastopolitiikka on yksi tärkeimmistä politiikan aloista EU:ssa. Tiedetään, että valtiot, joilla on sellainen energiapaletti, joka tukeutuu hiileen, niin heille, niille tulee suuria kustannuksia, jos puhutaan ilmastotavoitteiden täyttämiseen sopeutumisessa. Voidaanko näitä varoja käyttää Puhun tässä huolestuneena puolalaisena. Kiitos. Zahvaljujem predsjedavajuća, zahvaljujem izvjestitelju kolegi Fernandezu na odličnom poslu. Haluaisin kiittää kollegoita ja myös Fernandesia erittäin hyvästä työstä. Haluaisin eh, tervehtiä ja kiittää komission jäsen Kataista esirahaston kautta hän tai sen myötä hän on käyn, matkustanut siellä kaikkialla Euroopassa. Ja, ja myös hänen ansiostaan saimme nyt tämän Invest EU-ohjelman esiristä opimisen, että on tärkeää valmistella hankkeet hyvin. On myös tärkeää muistaa tämä Project Pipeline niin, että saadaan nämä hankkeet mukaan ohjelmaan. Siksi meidän olisi keskityttävä tekniseen tukeen ja toimittava niin, että saataisiin apua niille maille, joilla ei ole riittävästi hallinnollista kapasiteettia. Tämä ensinnäkin. Toiseksi meidän ei pidä rahoittaa ainoastaan julkisia hankkeita, vaan meidän olisi myös innovointia ja startup-yrityksiä rahoitettavaa kaikkia niitä tahoja, joiden avulla voidaan tueta taloutta ebben a részében a vitának. Kiitos sitten puheenvuoron saa herra Katainen. Ja sen jälkeen vielä esittelijät. Olkaa hyvä. Uh, members, thank you very much for the... Hyvät edustajat, kiitos tästä hyvästä ja rohkaisevasta keskustelusta. Vastaan joihinkin huoliin tai kommentteihin tai kysymyksiin. Joitakin ideoita tuli esille teiltä. Ensinnäkin täytyy sanoa, että Invest EUsta ajaa enemmän politiikka kuin mitä Esir on ollut. Ei se tarkoita, että valitaan hankkeet poliittisesti ja ollenkaan. Ne valitaan hankkeen laadun perusteella ja että voiko Esir todellakin saada aikaan lisäarvoa. Mutta ajatuksena on puuttua toimintapolitiikkaan, kuten ilmastonmuutos, parantaa digitalisaatiota, lisätään rahoitusta PK-yrityksille, joilta jossakin se valtiossa rahoitusta puuttuu. Tätä tarkoitan, kun sanon, että äh, politiikka äh, ajaa rahastoa. Sitten esir perusajatus säilyy, mikä tarkoittaa, että investeut ajavat investoinnit. Ei ole pakko käyttää esiriä, jos ei halua. Mutta, ja sitten toisinpäin, esirahoitusta saa, jos hakee. Ja kolmas osatekijä on se, että Esirin ajatuksena on saada yksityistä rahaa maksuvalmiutta investointeihin, mistä saadaan sitten työpaikkoja ja kilpailukykyä ja voidaan puuttua politiikan tavoitteisiin. Kun yhdistetään 13 olemassa olevaa rahoitusvälinettä, niin siinä pitäisi olla kaikille selvää, että loppukäyttäjän näkökulmasta Invest EU on paljon helpompi käyttää. Ei tarvitse tietää kaikkien 13 eri rahaston sääntöjä ja miettiä, että mikä saattaisi sopia minun tarkoituksiini. Täytyy vain tietää, että on olemassa Invest rahasto josta voi saada sitten rahoitustakuita ja erilaista rahoitusta hankkeisiin. Ja tämän yhdistelmän lisäksi tai yhdistämisen lisäksi yhdistämme 13 eri neuvontapalvelua. Ja tässäkin loppukäyttäjän näkökulmasta teknisen avun käyttämisestä tulee paljon helpompaa. Uutuus Invest EU-rahastossa tai yksi niistä on se, että kohdannamme 25 prosenttia takuista kysynnän mukaan ja muilta kuin investointipankilta. Investointipankki on arvokas komission kumppani myös tulevaisuudessa, mutta haluamme parantaa ja rohkaista uusia, uusia rahoitusinnovaatioita, joista EIP ei aina pysty tai halua tai ei halua investoida kaikkiin eri hankkeisiin. Sellaisia, joihin voitaisiin saada muualta tukea. Esimerkiksi kansalliset kehityspankit tai sitten arvoneuvosto kehityspankki. E RVD 25 prosentin äh, kohdennus muille kuin EIPlle, niin äh, tuo selkeä lisäarvo, uskon. Haluan myös muistuttaa ja jäseniä siitä, että jos teitä kiinnostaa tarkastella, mitä Esirissä on saavutettu, niin menkää vain Esirin nettisivustolle. Googlaamalla se löytää helposti. Tai menee IPn nettisivustolle. Kaikki allekirjoitetut hankkeet on siellä lueteltu. Voi klikata omaa maata, niin sitten on hankkeiden luettelo esillä, jotka on jo allekirjoitettu omassa maassa. Esir ei ole ollut lääke kaikkiin tauteihin, ei myöskään Invest EU ole ihmelääke, jolla voidaan puuttua kaikki mahdollisiin maailman ongelmiin. Mutta se on arvokas, täydentävä rahoitusväline, jolla voidaan luoda konkreettisia työpaikkoja ja uudistaa taloutta, mutta saada sitä kestävämpi ja saada aikaan lisää arvoa hyvinvointiyhteiskunnillemme. Lopuksi esiristä. Yksi asia, joka tekee minusta erityisen onnellisen, kun tarkastellaan, mitä Esirissä on saavutettu, on tarkastella maita, jotka ovat eniten hyötyneet Esiristä. Jos tarkastellaan Esirin investointeja maan BKT kohtaisesti, ykkös siellä on Kreikka, toisena Viro, kolmantena Portugali, neljäs Espanja, viides Liettua, Latvia kuudes, Bulgaria seitsemäs, Suomi kahdeksas, Puola yhdeksäs ja Italia kymmenes. Eli oikean suuntaan on rahoitus mennyt suurimmalta osin eri niihin maihin ja niihin alueisiin siellä, joissa on ollut rahoituksellisia puutteita. Ja jos tarkastellaan hankkeiden laatua, sekin on vaikuttavaa. Se on parantunut esirin alusta lähtien. Ja olen varma, että investoijuus käy samoin. Kiitos. Thank you very much. Kiitos teille, sana puhemies. Ja nyt Esittelijällä on vielä puheenvuoro ensin herra Fernandes ja sitten herra Gultieri. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kiitokset keskustelun osallistuneille. Kuka voisi vastustaa sijoituksia, investointeja yrityksiin, Muistan, että, että kyse on yrityksistä, erityisesti pk-yrityksistä, joihin sijoitetaan. Ja tämä rahasto, sitä voidaan käyttää sekä julkisten viranomaisten taholta, on kyse sitten kansallisesta, paikallisesta tai alueellisesta viranomaisesta. Ja näin voidaan parantaa tilannetta niillä alueilla, joilta investoinnit muuten puuttuvat. Näin uskoisin, että on vaikea ymmärtää niitä henkilöitä, jotka epäilevät työpaikkojen luomista, koska nimenomaan tavoitteena on työpaikkojen luominen tällä välineellä. Ja uskon, että on muistettava myös se, että tällä välineellä on tarkoitus yhteenkuuluvuutta parantaa sosiaalista yhteiskuluvuutta erityisesti. Näin me voimme sitten tarjota tukea pienille ja keskisuurille yrityksille. Uskon, ettei nyt tule nähdä hämmentävää eroa tässä, kun on kyse tuosta 700 miljardista eurosta, jota ehdotamme ja 44 miljardia myös takuuna jäsenvaltiot voivat nostaa tätä Invest EU-summaa takuuta nostamalla eri rakennerahastojen kautta, eli tämä on osa rakennerahastoista ja nehän kuuluvat jäsenvaltioiden käyttöön. Jäsenvaltiot voivat käyttää mahdollisuutta välttää erinäisiä taloudellisia vaikeuksia kansallisella tasolla viedäkseen eteenpäin erilaisia hankkeitaan ja jäsenvaltiot voivat jatkaa eteenpäin ja näin rahoittaa sellaisia hankkeita, jotka pitävät, joita pitävät kaikista merkittävimpinä. Odotan, että tässä äänestetään enemmistöllä ne kaikki, jotka haluavat luoda kasvua, työpaikkoja, parantaa kilpailukykyä, haluavat investointeja, äänestäkööt tämän puolesta erityisesti tärkeissä asioissa, kuten ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kiitos, että herra Fernandes. Ja kiitämme esittelijä herra Kuoltierillä on nyt puheenvuoro kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Mielestäni tämä oli varsin äh, kattava keskustelu. Se heijastelee kuinka laajasti tämä talo tukee tekstiä, joka hyväksyttiin kahdessa valiokunnassa eh, Ekon ja budjettivaliokunnissa. Kuten varapuheenjohtaja Kataisinkin puheenvuorosta kävi ilmi, olemme nyt tässä myönteisen prosessin äärellä. Esir oli jo menestystarina sinänsä, mutta varmaankaan ei vielä täysin voitu hyödyntää sen potentiaalia, kun ajatellaan investointien laatua tai kykyä paikata markkinoiden puutteet. Invest EU-ohjelmakomission ehdotuksen mukaisesti on, ja tämän parlamentin parantamana uskon, että takaa hyvän tasapainon sen välillä, että huomioidaan toimintapoliittinen ohjaaminen, jo, jo, joustavuus ja hyödyt ja erittäin huomioiminen – MFF on toki, sen on toki oltava samalla tasolla kuin nämä ta- tavoitteet sekä määrällisesti että laadullisesti aivan kuten olemme tämänkin tekstin kanssa tehneet. Tämä meidän, meidän ryhmämme tulee, tulee noudattamaan valiokuntien äänestyslinjaa ja toivon, että jotkut tilannetta huonontavat tarkistukset eivät mene läpi että annetaan selkeä merkki siitä, että haluamme pyrkiä kestävään kehitykseen täällä. Kiitos. Tähän päättyy keskustelu tässä asiasta. Äänestys toimitetaan huomenna. Ja nyt toivotan tervetulleeksi Rova Malmstormin komission jäsenen. Ja kiitos komission jäsen Kataiselle. Kiitos kaikille keskustelun osallistuneille. Seuraava keskustelu on yhteiskeskustelu kauppa- ja assosiaatiosopimusten täytäntöönpano latinalaisessa Amerikassa. Kahdesta maasta on kyse Kolumbiasta ja Perusta. EU on sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa. Esittelijänä on edustaja Fisa Saiksiala ja toinen mietintö koskee Keski-Amerikan kanssa tehdyn rassisisältöpumuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpanoa. Esittelijänä herra Böge. Ensin puheenvuoron saavat esittelijät, herrat Fisasai siellä, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Vuonna 2013 sopimus on allekirjoitettu Kolumbian ja Perun kanssa ja sitä on viimeisten viiden vuoden aikana sovellettu osittain. Ja tässä on sanottava, että tämä on hyvin hyödyllinen sopimus kaikkien kannalta. Tässä puhutaan muistakin asioista kuin kaupallisista asioista ja pohjaudutaan yhteisiin arvoihin, sääntöihin ja kansainvälisiin standardeihin, jotka ovat vaikuttaneet myönteisesti molempien osapuolten taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Näin voimme myös strategiaamme parantaa suhteessa latinalaiseen Amerikkaan Tämä on erittäin elintärkeä asia unionin kannalta. Tällä on voitu vakauttaa taloutta, uudistaa tilannetta ja myös kaupan vientiä ja tuontia monipuolistaa Kolumbian ja Perun kanssa. Tämä on merkittävää näiden valtioiden kanssa. Täytyy olla muitakin kauppakumppaneita Etelä-Amerikan maiden ulkopuolelta vientisektorilla. Ja sopimuksella on saatu Kolumbian ja Peruun uudistuksia vientiin ja se on parantanut siellä PK-yritys yritysten tilannetta. Myös eurooppalaiset yritykset ovat pääsee paremmin näille markkinoille. Tullimaksuja on vähennetty ja poistettu ja myös kaikenlaisia kahdenvälisiä muita kaupan esteitä. Kuitenkin täytyy tehdä lisää töitä komissiossa ja jäsenvaltioissa, jotta meidän pk-yrityksimme voivat nauttia kaikesta mahdollisesta potentiaalista näissä kauppasuhteissa. Myönteisesti voimme suhtautua siihen, että on pyritty löytämään ratkaisuja olemassa oleviin kaupan esteihin meihin, erityisesti kasvinsuojelu- ja terveysasioissa. Työtä on tehtävänä edelleenkin Kolumbiassa ja Perussa, jotta voidaan erinäiset tiettyjen maito- ja lihatuotteiden lupamenettelyt parantaa ja myös unionin maantieteellisiä merkintöjä suojata ja myös alkoholijuomissa on vielä ongelmia ratkottavana syrjivissä veroissa. Teidän täytyy parantaa yhteistyötä komission ja Kolumbian ja Perun hallitusten välillä kauppa- asioissa kestävässä kehityksessä myös. Tavoitteena on viedä mennä tehdä työtä siihen eteen, että työasioissa ja ympäristökysymyksissä noudatettaisiin kansainvälisiä sääntöjä oikealla tavalla. Ja tässä on myös tiekartta. Sopimus on palvellut käsitellessämme ympäristöasioita ja yhteiskunnallisia asioita. Myönteisiä askelia on otettu molemmissa maissa. Työtä kuitenkin on edelleen tehtävänä täytyy pyrkiä täyttämään esimerkiksi yhdistymisen, kokoontumisen vapaus, erinäiset työoikeudelliset asiat, e, e, lapsityövoima ja myös ympäristökysymykset siellä on vielä ratkottavaa. Tämä sopimus, nämä sopimukset ottavat huomioon myös sen, että Farkin kanssa on saatu tuo sopimus aikaan. Ja tämä liittyy viime vuoden toukokuuhun ja näin uudistuksiin on pystytty ryhtymään. Sama koskee Perua. Siellä on tehty uudistuksia OECDn mm, maaraporttien jälkeen. Minä tahtoisin vielä muistuttaa siitä, että sopimuksessa sopimus pitäisi saada kaikkien Andien valtioiden kanssa aikaan, myös Ecuadorin ja Bolivian kanssa. Niiden kanssa ei kuitenkaan ole neuvoteltu poliittisista syistä. Ecuadori on kuitenkin pyytänyt sitä jo vuodesta 2015 lähtien. Ja näin tämän parlamentin pitäisi ratifioida sopimukset. Tästä on jo puhuttu vuonna 2016. Meidän täytyy toivoa, että nämä ystävävaltiot pääsisivät oikeaan suuntaan ja toteuttaisivat uudistuksiaan, mutta niitä täytyy myös jo onnitella siitä, mitä ne ovat saaneet aikaiseksi ja ne saavat unionin tuen. Kiitos paljon sitten herra Böge, neljä minuuttia. Rova puhemies, rova komission kollegat. mietintö asioiden kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpanosta Keski-Amerikassa on valiokunnassa hyväksytty suurella enemmistöllä kansainvälisen kaupan valiokunnassa. Kun maailma globalisoituu, niin sääntöihin perustuvat sopimukset ovat tärkeä väline kaupankäynnissä, mutta yleinen väline myös siihen, jolla voidaan vaikuttaa siihen, että saadaan vakautta aikaan nopeasti muuttuvassa maailmassa. Mietinnössä on positiivisia asioita, mutta myöskin kriittisiä huomioita, ajattelemisen arvoisia huomioita. Heti alkuun sanon, että itse asiassa assosiaatiosopimus koostuu kolmesta pilarista. Ja valitettavasti, vaikka kaikki ovat hyväksyneet sopimuksen keski 13 vuonna, niin kolme jäsenvaltiota on jotka eivät ole vielä kahta kaupan ulkopuolista pilaria ratifioineet. Näinhän käy aina uudestaan. Ja se kyllä heikentää EUn uskottavuutta, jos kun ajatellaan kumppaneita muilta mantereilta, niin sitten sopimuksia ja kauppasopimuksia, kun yritetään saada aikaan. Tässä mielessä vetoomus näille kolmelle jäsenvaltiolle, ottakaa nyt vakavasti tuo ratifiointi jotta saadaan aikaan yhteistyön, kaupan ja poliittisen vuoropuhelun pilarien välillä asianmukainen tasapaino aikaan lopulta. Haluan vielä tehdä selväksi, että sopimus on ensimmäinen niin sanotusti alueelta alueelle sopimus. Keski-Amerikan valtiosta on kysymys, jolla on kaikki omat erityispiirteensä ja haasteensa. Sen näkee muun muassa luvuissa, jotka meillä esitellään, on maita, joissa kaupan määrä viime vuosina on hyvin merkittävästi noussut, ja sitten on maita, jossa on edistytty vähän hitaammin. Saman aikaan voidaan nähdä, että tiettyä haavoittuvuutta muutoksille on, kun otan yhden maan esimerkiksi, jossa kaupan määrä on äh, kovasti lisääntynyt, Panama, Guatemala, Costa Rica. Kakkoisasian muutosten myötä niin Kostariikan kauppa on dramaattisesti vähentynyt. Näitäkin asioita täytyy tar- tarkastella lähemmin. Voidaan myös todeta, ja musiikin kauppasopimuksissa voidaan se todeta, että sekä kumppanit kuin myös EU niin niillä on vielä palantumisen varaa, kun puhutaan siitä, että kun on sovittu tariffikiintiöistä että ne käytetään sitten asianmukaisesti myös hyväksi. Ja kysymys on tietysti myös siitä, että ovatko kauppasuhteet yksipuolisia, suuntautuvatko ne tiettyihin raaka-aineisiin, mitä EU sinne vie ja mitä Keski-Amerikasta tulee. Sekin on tärkeä näkökohta, jota täytyy tarkastella. Tässä yhteydessä täytyy viitata vielä myös siihen, että esimerkiksi tietyt osa-alueet, täytyy ottaa keskustelun kohteeksi vielä inteisemmin, esimerkiksi palvelut, rova komission jäsen. Siinä on kyllä neuvottelemisen tarvetta vielä tietysti vetoomus EUlle ja kaikille Keski-Amerikan valtioille, että ratifiointi ja täytäntöönpano olisi ympäristösopimuksissa myöskin täysimääräistä Pariisin sopimus mukaan lukien. Ilosopimuksissa on myös parantamisen varaa, on joitakin haasteita, joita täytyy edelleen työstää eikä siitä saa mm, joustaa. Itävalta, Belgia, Kreikka, nimet mainitakseni, niiden pitäisi nyt lopulta ratifioida tämä assosiaatiosopimus. Kiitos. Kiitos paljon. Ja nyt sitten komissio sen Rova Malmström, olkaa hyvä kolme minuuttia. Äh- Kiitoksia puhemies. Haluaisin aivan aluksi toivottaa teille kaikille hyvää uutta vuotta. Odotan innolla tiivistä yhteistyötä näinä viimeisinä kuukausina vielä tässä salissa ja muuallakin tietenkin. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia, Intavaliokuntaa ja kahta esittelijää Bögeä ja Santiago Fisas Axelaa näistä mietinnöistä joista juuri kerroitte, jotka koskevat kauppapilarin täytäntöpanoa koskien kauppasopimusta Keski-Amerikan kanssa ja EUn ja Kolumbian sekä Perun kauppasopimusten osalta. Monet, molemmat näistä ovat erittäin tärkeitä asiakirjoja, joilla voidaan arvioida kehitystä kentällä. Komissio on aloittamassa tänä vuonna kattavaa arviointia koskien molempia näitä sopimuksia. Mietinnössä toteatte aivan oikein, että täytäntöpano on onnistunut hyvin ja se on vaikuttanut myönteisesti kahdenväliseen kauppaan, vaikka kielteistä vaikutusta onkin tullut epäsuotuista kansainvälisestä taloustilanteesta. Meidän on tietenkin nyt kiinnitettävä huomiota kaupan, kestävän kaupan säännöksiin, erityisesti jossakin Keski-Amerikan maissa on kiinnitettävä huomiota työoloihin. Edistystä on tapahtunut, kuten esimerkiksi hiljattain perustettiin kolme jakoinen Guatemala työmaailman komitea. Komissio on myös antanut rahoitusta yritysvastuun ja asioihin ja yritysneuvostoihin ja muuhun. Kolumbia ja Perro ovat myös edistyneet koskien te- tehokasta täytäntöpanoa koskien näitä kehityssäännöksiä. Perun kanssa on ollut erityisesti paljon yhteyksissä. Heinäkuussa lähetin sinne kirjeen ja totesin, miten Olemme huolissamme siitä, että ei ole riittävästi täytäntöön pantoon näitä työoikeussäännöksiä ja ympäristösäännökset ovat liian löyhiä investointien suojelemiseksi, eikä myöskään kansalaisyhteiskunta ole riittävästi mukana. Peru on toiminut hyvin rakentavalla tavalla. Näissä neuvotteluissa olemme saavuttaneet myönteisiä tuloksia. Andisopimus korostaa sitä, kuinka tärkeää on kuulla kansalaisyhteiskuntaa. Tässäkin on tapahtunut yhteis- edistystä viime vuonna Kolumbiassa on sitouduttu tällaisen erityisen törmän ja, ja, ja myös työoikeusasioita käsitellään ryhmän kanssa, johon, jossa on mukana kansalaisyhteiskunnan edustajat. Meidän on kiinnitettävä huomiota näihin asioihin ja ja ne on jatkettava neuvotteluja. Meillä on 15 kohtaa tässä kestävän kehityksen asialistassa, joka esiteltiin viime helmikuussa. Covered in these agreements or not at all. Gender, anti-corruption provisions or a complete chapter on... Esimerkiksi sulkupuolia ja nämä muut näkökulmat. Tämä liittyy sopimusten iästä. Nehän solvittiin nämä Sopimukset solmittiin 2010. Nyt on katsottava kumppaneiden kanssa, kuinka päästään eteenpäin näiden haasteiden kanssa tulevaisuudessa. Lopuksi vielä on todettava, että olemme täysin yhtä mieltä siitä, että huomioiden nämä haastavat poliittiset tilanteet e, Keski-Amerikassa ja Andien maissa on hyvin kiireellistä ja uskottavuudenkin kannalta tärkeää, että molemmat sopimukset e, astuvat täysin voimaan. Me vahvasti to- tuemme Euroopan parlamentin vetoomusta jäsenvaltioiden, jotka eivät ole vielä ratifioineet sopimusta, että ne ratifioivat voisivat ne mahdollisimman pian. Odotamme tätä, odotan tätä keskustelua innolla. Kiitoksia puhemies. Nagyon köszönjük, biztos asszony. És most megadom a szót Salafranca Sánchez. Kiitos, rouva komission jäsen. Sitten herra Salafranca Sanchez, minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät edustajat. Ensinnäkin halusin onnitella esittelyitä heidän tekemistään työ, työstä. Minä olen ulkoasioiden valiokuntien, valiokunnassa esittelijänä, kun nämä hyväksyttiin ja on mainittava, että niistä on hyötynyt sekä kansalaiset että yritykset sekä Euroopassa että näillä alueilla ja näiden kautta on saata, saatu aikaan oikeudenmukaisempi osallistavampi sääntöön pohjautuvan kauppajärjestelmän näinä protektionistisia kriittiseen suuntaan taipuvina aikoina. Kuten Fisa sanoi, meidän on optimoitava näiden sopimusten tuomat edut, ja kuten Bögi sanoi, meidän on parannettava menettelyä. Ei voida hyväksyä sitä, hyvä komission jäsen, että edelleen olisi kolme jäsenvaltiota, jotka eivät ole edelleenkään ratifioineet näitä sopimuksia. Kolumbian tapauksessa saavutukset ovat jääneet hieman näiden hirvittävien Venezuelan tapamusten varjoon. Meidän olisi oltava tyytyväisiä miehen sitoutumisesta. Hän on ilmoittanut solidaarisuuden staan demokratia kohtaan Venezuelassa. Me tulemme vierailemaan Nicaraguassa ja katsomme, onko tuon maan hirveä tilanne yhteensopivan demokraattisen lausekkeen kanssa, joka on mukana näissä sopimuksissa. Kiitoksia puhemies. Kiitos sitten edustaja Rodriguez Pinheiro Fenders. Kiitos hyvä komission jäsen. Onnittelut kiitokset monille mille esittelijöille rakentavasta lähestymistavasta. Konsensusta on saavutettu laajasti hyvät sopimukset on saatu aikaan ja niiden täytäntöönpanoa täytyy arvioida. Kauppasopimukset Kolumbian ja Perun kanssa ja Keski-Amerikan kanssa sisältävät tiettyjä yhteisiä kohtia strategisesti ajateltuna tässä nimenomaan kiinnitetään huomiota monenväliseen kaupankäyntiin periaatteeseen, alueelliseen yhtenäisyyteen kestävän kehityksen takaamiseksi. Keski-Amerikan sopimus on ensimmäinen alue, joka, jonka kanssa sopimus tehdään unionin kanssa. Ja Kolumbian ja Perun sopimukset on tehty. Ecuador on vielä tuolla Anduen alueella ulkopuolella. Kaikki osapuolet ovat hyötyneet uusista mahdollisuuksista on voitu eh, monimuotoistaa eh, vientiä, koska aikaisemmin eh, se keskittyi tiettyihin tuotteisiin ja raaka-aineisiin. Kestävän kehityksen tavoitteita täytyy tukea ja molemmissa sopimuksissa on tehty pitkän aikavälin sitoumuksia ja on luotu vuoropuhelufoorumeita, ihmisoikeuksia, työoikeuksia ja ympäristöoikeuksia paremmin kunnioittaaksemme. Perussa kansalaisyhteiskunta on käyttänyt muodollisia osallistumisen muotoja. On tehty myös tutkimuksia, jotka olisivat olleet täysin mahdottomia ennen näitä sopimuksia. On myös luotu riippumattomia neuvonantojärjestelmiä kansalaisyhteiskunnan mukaan saamiseksi sopimusten seuraamiseksi Monet ihmiset etsivät Etelä-Amerikassa parempaa elämää. Me emme halua hyväksyä Nicaraguan ihmisoikeuksien loukkaantumista ja tämä Kolumbian rauhansopimus on nyt saatu aikaan. Meidän täytyy tietää, minkälaisin välinein kauppasopimuksia luomme ja pitää huolta siitä, että ne, niitä sovelletaan oikein. Niinpä ryhmäni toivoo, että nämä sopimukset saadaan täytäntöön pantua täysin ja niitä voidaan käyttää, käydä myös uudelleen läpi, jotta voidaan parantaa sitä. PK-yritykset ottaa mukaan tänne myös korruption, veropetosten ja verojen kierron estämiseksi ja reiluman kaupan aikaansaamiseksi. Ja täytyy olla myös lopulta jonkunlaiset rankaisumuodot, jos kestävän kehityksen lausekkeita ei noudateta. Ja myös Pariisin sopimusta kuitenkaan. Ja minä haluaisin muistuttaa, että me, meillä on samanlaiset arvot Etelä-Amerikan kanssa Euroopan unionissa ja me haluamme oikeudenmukaisempaa ja ö, muka, yhteenmukaistavampaa ö, kauppaa viedä eteenpäin. Kiitos. Sitten Rova Hirsch. Rova puhemieskomissio ja sen hyvät kollegat. Sääntöihin ja arvoihin perustuvan vapaan kaupan edistäminen on selkeästi yksi suurimmista menestystarinoista EU:ssa. Siitä tulee yhä enemmän ydintoimintaa EU:ssa tällaisella liberaalilla käsikirjoituksella. PK-yrityksiä tuetaan digitalisointille, sanotaan kyllä. Kestävyys otetaan huomioon. Tällaista modernin kaupapolitiikan pitää ollakin. Nyt Kolumbian ja Perun sopimus on tärkeässä toimeenpanovaiheessa. On kansainvälisiä standardeja työntekijöiden oikeuksista, työoikeuksista, pk-yritykset erityisesti kumppanimaissa ovat tärkeällä siellä. Sopimuksen strateginen arvo on Euroopalle suuri, koska myöskin latinalaisessa Amerikassa Kiina tulee markkinoille aggressiivisesti ja haluaa kumppaneita itselleen, mutta Kiinahan ei halua arvoihin ja sääntöihin perustuvaa kauppapolitiikkaa. Juuri Kolumbiassa sopimus täytyy liittää rauhanprosessiin, joka valitettavasti on nyt taas kompastellut. Sitä täytyy aktiivisesti tukea. Vakaa Kolumbia on taloudellinen ankkuri tällä alueella. Mutta Keski-Amerikan pienemmät markkinat eivät saa jäädä huomiotta. Assosiaatiosopimus ei aina toimi kauppa-asioissa hyvin. Tarifikiintiöitä ei käytetä täysimääräisesti ja eurooppalaiset palvelut ja tuotteet ovat edelleen ne, niille ei ole vielä täysin tyydyttävää pääsyä markkinoille siellä. Mutta haluamme rakentavaa yhteistyötä ja haluamme parannuksia tulevaisuudessa. Euroopan pitää tulla jälleen mahdollisuuksien mantereeksi, koska vahvat globaalit kauppasuhteet ovat siinä tärkeä osatekijä. Kiitos. Az elkövetkező egy sitten puolitoista minuuttia vihreiden ryhmästä Rava Hautala. Olkaa hyvä. President, uh, commissioner, um... Puhemies, hyvä komission jäsen. On hieman kiusallista käsitellä yhdessä keskustelussa niin erilaisia asioita, maita kuin Kolumbia, Peru ja Keski-Amerikka. Oikeastaan toivon, että voisitte pitää perinteistä kiinni, jonka mukaan annetaan tiettyjä maita koskevat täytäntöpanokertomukset meille niin, että voisimme niistä kunnolla keskustella. Nyt haluaisin kiittää kuitenkin edesittelijä Bögeä hänen tasapainoisesta mietinnöstään koskien Keski-Amerikkaa. Olemme nähneet täällä tärkeitä käsitteitä ja tärkeitä asioita on täällä on käsitelty. Täällä mainitaan muun muassa nämä erityiset tuotantoalueet ja että kauppapreferenssejä ei pitäisi käyttää näillä alueilla. Haluaisin ilmaista vahvan huoleni koskien äh, Guatemalan kehitystä. YK on kansainvälinen komitea on sieltä ajettu pois. Se oli rankaisemattomuutta koskeva komitea. Se on erittäin huono asia e, maan liiketoimintaympäristölle ja muillekin tilanteille. Meidän on oltava valppaina näissä Kolumbiasta ja perusta seuraavana. Kolumbian osalta on nyt aikaa aktivoida ihmisoikeuslauseke kunnolla. Siellä on niin paljon ihmisoikeusaktivisteja tapettuun komissio. Haluaisin kuulla komissiolta tästä perulaisesta AY toimijan tilanteesta on epäilty, että on laskettu ympäristöstandardeja ja väitetään, että se liittyy vapaakauppasopimukseen. Millä tavalla komissio on seurannut tätä kiinnostavaa valitusta, joka on todella tullut perulaisilta ammattijärjestöiltä? Elnézést kérek bocsásson meg. Most pedig szólítom Helmut Scholz. Anteeksi, tästä ja Helmut Scholz jatkaa. Kiitos rouva puhemies, hyvä komission jäsen. 2019 vuosi on vasta kaksi viikkoa vanha ja jo kuusi ihmisoikeusaktivistia on murhattu Kolumbiassa. Tämä kauhea poliittisten murhien tase vuodelta 2018 jatkuu. Miten komissio nyt sitten nimittää kaup- kauppasuhteita tai ei tätä faktaa huomioon. Väkivallan ilmapiiri, repressiot, murhat eivät ole mikään sivuseikka. Arvoihin perustuva kauppapolitiikka vaatii selkeitä, selkeää kielikäyttöä. Sopimus pitää jäädyttää ennen kuin siihen mennessä, kunnes ihmisoikeustilanne parantuu merkittävästi. Tosiasia on myös edelleen se, että taloudellisesti suurelle enemmistölle Kolumbian väestöstä sopimus on tuonut vähän. Jos me olemme toimittomina, niin sitten uhkaa väkivallan laajentuminen, ihmisoikeustilanteen heikentyminen ja ympäristön tilan huononeminen ei pelkästään Kolumbiassa, vaan myöskin Andien, Andien alueella Keski-Amerikassa. Sanon myös hyvin selkeästi, kun nyt herra Bolsonaro on valittu presidentiksi Brasiliassa, niin nyt uhkana on sitten vastakkainasettelu alkuperäisväestön, alkuperäisväestön alkuperäiskansojen kanssa. Ja ihminen, joka puhuu halveksivasti ihmisoikeuksista ja ilmastonsuojelusta, niin tällaisen ihmisen kanssa en voi käydä merkitysneuvotteluja. Nyt on aika lähettää selkeästi Euroopasta. Kiitos. Nagyon köszönjük a következő felszólunk, és kérem tartsuk be az időt nagyon... Kiitos kovasti. Pyydän, että kollegat pitävät puheenjoista kiinni. Minuutti. Herra Jamet puhemies hyvät kollegat tässä on uusi ainesosa tähän koktailiin Mercosur-sopimuksen kanssa. Sillä on järkyttävät suht, su, seuraukset maanviljelykselle, erityisesti banaanituottajille meren takaisilla alueilla. Kolumbia, kuten tiedätte, ei noudata minkälaisia terveysympäristösääntöjä eikä ihmisoikeuksia, lasten oikeuksia eikä työoikeuksia. Ammattiyhdistysliikkeen edustajia siellä murhataan siellä on erittäin epätasa-arvoinen terveyspalvelujärjestelmä ja perussa kolme miljoonaa lasta tekee työtä epäoikeudenmukaisesti ilman minkäänlaista yhteiskunnan tukea ja nälkää, nälänhätä on noissa valtioissa myös huomattava. Te olette vain nyt tuhoamassa meidän yrityksiämme. Jo, jo, me emme saa tästä mitään hyötyä. Nämä hyödyntävät monikansallisia yrityksiä kansaa vastaan. Adrikiene, asszony következik a néppártból, parancsoljon. Egy perc. Rova Andrikien, olkaa hyvä minuutti. Peru. Kiitos puhemies. Peru on tuolla alueella yksi nopeimmin kasvavista alueista ja Kolumbia kolmanneksi suurin tuolla alueella talouksista. Siksi elintärkeää on sopimuksia saada aikaan. Me tuemme vahvasti Kolumbian rauhansopimusta ja näin meidän täytyy saada kauppasopimus toimimaan, jotta rauhansopimus menisi eteenpäin. Tässä täytyy myös kiinnittää huomiota Venezuelan humanitaariseen kriisiin. Sieltä on tullut valtavat määrät pakolaisia noihin maihin. Näitä maita täytyy tukea Ecuadorin kanssa. Täytyisi saada sopimus aikaan. Sopimus on avoinna myös muille alueen valtioille. Kiittäisin kollegoita eh, Fischer Sachela siitä, että on tehty yhteistyötä niillä alueilla, joilla edistystä pitäisi saada aikaan. On muutamia asioita, jotka täytyy saada tähän mukaan. Esimerkiksi korruption torjunta torjunta, rahanpesun torjunta ja verokierto. Tämä voidaan toteuttaa uudelleen tarkastelulausekkein. Näihin tämä mahdollisuuksia pitäisi käyttää hyvä. Niin Kiitos. Seuraava Gras van der Heinz, minuutti. Now. Werte Kommissarin, werte Kollegen. Hyvät kollegat, hyvä komission jäsen Kestävyyslukujen toimeenpanosopimuksissa ei toimi ollenkaan tyydyttävästi valitettavasti. Yhä uudelleen on ammattiyhdistysoikeuksia ihmisoikeuksien loukkaamiseksi. Kuusi murhatapausta jo. Nyt tässä on selkeä tarve neuvotteluille ja toiminnalle. Nyt meidän tehtävämme on se, että kun ajatellaan erityisesti kestävyyslukujen toimivuuden, niin sitä seurataan ja valvomaan. Ei voi olla niin, että tehdään sopimuksia ja sitten olemme ylpeitä ihmisoikeus toimeenpanosuunnitelmasta, mutta sitten emme jatkotoimista huolehdi. Sen vuoksi on tärkeää, että puhumme tänään sopimuksen toimeenpanosta ja nimeämme ongelmat. Haluaisin lopuksi painottaa, että ilman sanktioita ihmisoikeusrikkomustapauksissa tai sosiaalisten tai ympäristösääntöjen rikkomisessa eh, ei onnistu ilman sanktioita. Sen vuoksi eh, kestävyysluvussa täytyy olla ehdottomasti sanktiomahdollisuus. Kiitos. Pidittekin puheenjohtajasta kiinni. Sitten Rova Sanchez-Kalinen, teidän minuutti, olkaa hyvä Kiitoksia puhemies. Kun keskustelemme täällä siitä, kuinka käyttää näitä tullietuuksia, ihmisoikeustilanne Keski-Amerikassa on samanaikaisesti kauhistuttava. Erityisen kauheita on Nicaraguan, Guatemalan ja Hondurasin tilanteet erityisesti kun ajatellaan tätä kansainvälistä rankaisemattomuuskomitean ulosajamista. Tämä on paha isko oikeu, oikeu, Oikeudelle, mutta hyvä uutinen niille järjestöille, jotka hyötyvät korruptiosta ja rankaisemattomuudesta. Meidän olisi hävettävä sitä, että jotkut näistä järjestöistä kantavat eurooppalaisten yritysten nimiä tänne tytäryritysten nimiä. Kolme pilaria, kolmesta pilarista vain kauppapilari on operatiivinen, niin tämä on oire siitä, mikä on Euroopan unionin malli, uusliberaalinen luonnonvarojen hyödyntäminen hyödyntävä. Siinä väitetään, että ihmiset ovat keskiössä, mutta kuitenkin kun ajatellaan, että tarvittaisiin sitovia jotka olisivat ympäristölausukkeita, Olemme tyytyväisiä siitä, että täytäntöpano, mutta on hyvä, on paha, että, ei, että tässä ohitetaan Keski-Amerikan hirvittävä ihmisoikeustilanne, alkuperäisen asukkaiden ja, ja maankäytön tilanne az INF-től egy percre parancsoljon, bocsánat. Kiitos. Sitten jatkaa minuutti. E Hyvä komission jäsen. Taas on, olette täällä esittelemässä kauppasopimusta unionin ja kolmannen valtion kanssa. Aihe huolestuttaa. Siinä on kielteisiä kohtia. Kauppavaje on huomattava unionin ja näiden valtioiden kanssa arvioidaan lukuina kauppavirroiksi aivan todella alijäämäistä lukua ja myös nuo maantieteelliset merkinnät Euroopan suunnasta ovat jääneet huomiota. Mercosur-sopimus on ollut tästä esimerkkinä. Keski-Amerikka on Amerikan markkinoilla mukana siellä puhutaan esimerkiksi Bayer Monsanton geenimuunneltuista siemenistä ja Meksikon lihatuotannon epämääräistä. Sitten Nicaraguan kautta kulkee transgeenisiä tuotteita Panaman kanavan kautta myös. Jälleen kerran täydelliseen sopimukselle pitää sanoa ei meidän maataloutemme nimissä, riippumattomuutemme ja elintarviketurvallisuutemme nimissä, myös kauppaetujemme nimissä. Kiitos. Sitten herra Mato jatkaa minuutti. Kiitos puhemies. Näillä sopimuksilla voidaan vahvistaa alueellista integraatiota Keski-Amerikan maiden välillä ja varmistetaan oikeudenmukaisempi oleellistavampi kauppa ja, kehi- ja edistetään kestävää ka- kasvua. FISA sanoi, että on ja on totta, että tästä on hyötyneet kaikki osapuolet, mutta on totta myös se, että maantaloussektori maksaa näiden sopimusten laskun ja tärkeät hyvin syrjäisten alueiden tuotteet, kuten banaani ja sokeri, ovat kärsineet banaanin osalta. On otettu käyttöön tiettyjä varalausekkeita, mutta ne umpeutuvat tänä vuonna, niitä olisi pidennettävä, mutta totuus on se, että koskaan ei tähän mennessä aktivoitu näitä lausekkeita, vaikka, vaikka kynnykset on ylä, ylitetty. Esimerkiksi Siis syyskuussa 2018 Nicaragua ja Guatemala ylittivät eh, kynnyksensä yli 300 prosentilla. Eh, eh, Peru on usean kertaan ylittänyt kynnyksiä, eikä mitään toimia tästä ole seurannut. Olen huolissani tästä, koska siitä on kielteisiä vaikutuksia yhteisön banaaniviljelijöille. Puhumme täytäntöpanosta toivon, että, että myös se toimia saadaan aikaan. Muchas gracias. Zsaregui urat szólítom, egy percre az snd sitten herra Sarikoinen jatkaa SID-ryhmästä. Kiitoksia puhemies. Latinalainen Amerikka on keskeinen kumppani Euroopan unionin. Se on geopoliittinen kumppani, myös kauppakumppani. Nämä sopimukset helpottavat näitä suhteita ja olen tyytyväinen ja haluaisin kiittää esittelijöitä heidän tekemästään työstä. He ovat älykkäästi ehdottaneet meille pohdintaa koskien näitä sopimuksia. Minä haluaisin puhua Kolumbiasta. Kolumbia-sopimus liittyy vahvasti rauhansopimukseen. Euroopan on painostettava Kolumbian hallitusta niin, niin, että, että se eh, voisi pärjätä tämän väkivalta-aallon kanssa, joka kohdistuu jälleen kerran ihmisoikeusaktivisteisiin. Se ei sovi eh, talous- ja poliittisen sopimuksen kanssa yhteen, niin kuin meillä on kolmien kanssa Euroopan unionin on siis liitettävä nämä sopimukset toisiinsa. Eh, mielestäni Keski-Amerikka, kuten täällä on todettu, erityisesti Nicaragua, Honduras ja Guatemala, nämä kolme maata ovat hyvin köyhiä, niissä on paljon sisäisiä ongelmia. Meidän on autettava näitä maita ei niinkään rangaistava. Meidän on autettava näitä maita. Nämä maat tarvitsevat sopimuksia välineenä niin, että ne voisivat kehittyä täysin demokraattisiksi valtioiksi. Kiitoksia. Kiitos paljon. Sitten herra Vaimansa minuutti. EPP-ryhmä. EUlla voi olla suuri potentiaali yhteistyöjärjestelyihin. Vastataan globaaliin haasteita tietysti kaupassa. Suhteita täytyy vahvistaa tulla vuoropuhelulla osallistamisesta taloudellisesta kauppasuhteesta. Kuten on nähty, niin kaksinkertaistunut on kauppa myös vuosikymmenen aikana alueen kanssa. EUlla on kauppasopimus useiden latinalaisen Amerikan yhteisön ja Karibin maiden kanssa, mukaan lukien sopimus Kolumbian ja Perun kanssa. Sopimukset mahdollistavat liberaalisen vapaakaupan alueen, jossa on säännöt. Eh, ei voi liikaa painottaa sitä, että strateginen arvo on eh, laajempi kuin kauppa, koska siitä saadaan vakapohjaa syvemmille suhteille, niin että on pitkä sitoutuminen sosiaalisiin oikeuksiin, ihmisoikeuksiin, alkuperäiskansien oikeuksiin, viljelyn oikeuksiin ja ympäristöasioihin. Tällä saadaan houkuteltua lisää investointia näihin maihin ja sen seurauksena autetaan paikallisia yrityksiä kehittämään vahvuuksiaan alueellisilla markkinoilla, jotta voidaan kilpailla kansainvälisesti. Se on myös mahdollisuus siihen, että EU-ssa saadaan aikaan lisäkasvua ja vaurautta. Ja siitä saadaan aikaan selkeitä geopoliittisia etuja samalla aikaan. Sitten herra Van den Kiitos puhemies. Jos ajattelen asiaa maanviljelijänä ja pelkialaisena, niin olen toki vapaakaupan puolesta ja meidän täytyy tukea kumppaneitamme Etelä-Amerikassa, mutta me kaipaamme vastaavaa kunnianhimon tasoa myös kauppakumppaneiltamme. On kuitenkin komi- saa otettu käyttöön, teitä perunan kaupassa Belgiasta sinne päin, erityisesti kun kyse on pakaste mm, Ranskan perunoista vähäisiä rangaistustoimia on otettu vain käyttöön. Ja varmaankin te pidätte vähän nyt vitsinä sitä, että belgialainen puhuu täällä Ranskan perunoista, mutta kuitenkin kyse on ongelmasta ja meidän täällä Euroopassa täytyy osoittaa, että me toimimme pientenkin yritysten eteen. Pienet perheyritykset joutuvat kärsimään tällaisesta syrjivästä kohtelusta. Meidän velvollisuutemme on suojata näitä yrityksiä. Ei voi toimia näin, hyvä komission jäsen. Tällaista, tällainen käytäntö täytyy ottaa esille myös maailmankauppajärjestössä. Kiitos sitten menettelyilman puhujalistaa. Kuusi puheenvuoropyyntöä on tullut. Kaikki saavat mahdollisuuden, mutta pidän, pyydän, että pidätte puheenjohtajakin. Ramila mun. Minä pidän unionin ja Amerikan, Etelä-Amerikan suhteita tärkeinä ja me olemme luonnollisia liittolaisia ja meidän täytyy vahvistaa suhteitamme siihen suuntaan erityisesti nyt, kun monet muut protektionistisia keinoja ottavat käyttöön. Meidän täytyy tällaisia tasapainoisia, monia puoltavia, hyödyttäviä sopimuksia viedä eteenpäin. Kasvua on taloudellisesti tapahtunut Etelä-Amerikassa kovasti ja haluttu myös vientiä monimuotoista. Ja Euroopan valtioiden täytyy täytyy tietysti viedä eteenpäin näitä tuotteitaan ja myös tuoda näitä, koska meidän väestömme ei kasva ja veromaksut nousuvat ja sen takia ulkopuoliset tekijät ovat meidän kannaltamme hyvin tärkeitä kaupankäynnin näkökulmasta. Olen tyytyväinen kauppasopimuksesta myös Merkosuurin kanssa. Malmström on tehnyt hyvää työtä tässä asiassa ja hän varmasti tietää, että on historiallinen mahdollisuus jatkaa eteenpäin. Käyttäkää Käyttäkäämme sitä. Kiitos, Tera Lopez Aguilar, ryhmästä minuutti. Kiitos, hyvä komission jäsen Malmström eurooppalaisen demarina olen täysin äh, Keski-Amerikan kanssa äh, tehdyn sopimuksen kanssa yhteismieltä, yhteistä mieltä, kun korruptiota torjumme. Ja minä tuen tätä täysin, kun haluamme tehdä tällaisen sopimuksen, kun kyse on strategisesta sopimuksesta. Mutta kuitenkin asun Kanarialla, joka on kaukainen syrjäinen alue, niin kiinnitän huomiota erityisiin ja haavoittuviin alueisiin, koska tämä sopimus liittyy näihin turvalausekkeisiin, joita lisätään näihin kauppasopimuksiin, joissa tarjotaan korvausmekanismeja silloin, kun on kyse on äh, periferisten alueiden, haavoittuviin alueiden tuotantoon. Eli Euroopan unioni lupaa jotakin, mutta toisaalta sitten se ei todellisuudessa tee toista. Tämä on vähän niin kuin avioerosopimus. Ja näin kauppasopimuksilla ajaudutaan toisenlaiseen tilanteeseen. Euroopan unionin pitäisi korvata se, minkä se kauppasopimuksin tuhoaa. Ja myös nagyon köszönjük. Máriás úr következik az ICR-ból egy perc. Kiitos, herra Marias. ECR-ryhmästä minuutti. Kiitoksia, puhemies. Tässä käsitellään Euroopan unionin kauppasopimuksia eh, latinalaisen Amerikan kanssa ja näitä assosiaatiosopimuksia. Näiden maiden on säilytettävä tietyt standardit ja lausekkeet erityisesti ympäristön suojan osalta maiden on myös taattava suoja ihmisoikeuksien osalta ja työoikeuden osalta, koska muussa tapauksessa aiheutuu sosiaalista vakavaa polkumyyntiä. Meidän on tämä asia muistut, muistettava. Meidän olisi myös korostettava sitä, että suojellaan paikallista väestöä, eivätkä he, ne menetä viljelymaitaan. Meidän on lähetettävä vi- myös viesti sukupuolten välistä tasa-arvoa koskien. On selvää, että myös kielteisiä vaikutuksia seuraa sopimuksesta Euroopan unionille. Meidän on niitä pohdittava ja katsottava, kuinka niistä selvitään. Kiitos kovasti sitten Vanja Miranda, minuutti vihreistä. Kiitoksia puhemies tämän tyyppisissä mietinnöissä ja keskustelussa, jossa käsitellään tämän, näitä maailman alueita, olisi ollut järkevää käydä keskustelu kustakin alueesta erikseen, eikä tällaista yhteiskeskustelua. Tämä on liian laaja keskustelu. Kuitenkin kyseessä on tärkeä maailman alue meille ja näille asukkaille. Poco mm, nos parece muy serio a nuestro grupo que la Comisión Europea Meidän ryhmästämme ei ole kovinkaan vakavasti otettavaa, että näitä kauppasopimuksia valvotaan, kun ne on jo tehty. Me haluamme, että myös täytäntöönpanon aikana tällaista valvontaa olisi. Viittaan tässä erityisesti Perun ja Kolumbian koskevaan mietintöön, jossa, josta äänestimme täällä 2013 Eli sitä vastustivat, vastusti kansalaisen yhteiskunnan suuri osa. Viittaan tässä myös Panaman tilanteeseen. Se on aivan jätetty syrjään tästä Keski-Amerikan mietinnöstä. Siihen liittyy veroparatiisit ja Panama papereiden vaikutus. Haluammekin, että tarkastelemme tätä asiaa uudelleen korruptio, rahanpesu ja verovilppi on, ja verovälttely ovat myös tässä tärkeitä. Nyt tässä puhutaan, me mielellämme syömme Hondurasin eh, banaaneja ja juomme Hondur- ja Guatemalan kahvia, mutta se meitä ei kiinnosta. Herra Kiikovelt viimeisenä. We cannot have a debate about... Emme voi käydä keskustelua kauppasopimuksista ilman, että keskusteltaan hyvin huolestuttavasta Nicaraguan tilanteesta, jossa hyökkäykset riippumatonta lehdistöä vastaan ja kansalaisyhteiskunnan kriittisiä henkilöitä vastaan ovat yhä voimaperäisempiä. Uhataan ja autorallista väkivaltaakin toimittajia ja kansalaisjärjestöjä vastaan erityisesti. Lehdistönvapaus on yksi kulmakivistä demokratioissa. EU täytyy käyttää poliittista vaikutusvaltaansa varmistaakseen, että kumppanit noudattavat kansainvälisiä ihmisoikeussitoumuksia. Komissio jatkaa kauppapolitiikan esittämistä yhtenä parhaana tavoista tukea ihmisoikeuksia kansainvälisesti, mutta tulokset eivät ole vastaavanlaiset. Täytyy priorisoida. EU EUn ei pidä enää suosia omia toimijoitaan. Nyt pitäisi olla säännöt, jotka pakottavat yritykset kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Nämä ovat kipeästi tarpeellisia. Täytyy saada nopeasti. Parlamentti äänesti tämän puolesta lokakuussa, joten tehkäämme nyt sanoista totta. Dziękuję bardzo pani poseł. Dobry wieczór. Witam serdecznie panie. Witam pan. Kiitoksia oikein. Ponieważ przed przyjściem oglądam. Kiitoksia oikein paljon. No niin, olen katsonut netistä ja voin sanoa teille, että alahuone yhdistyneessä kuningaskunnassa on hylännyt Brexit-sopimuksen. Ja sen takia huomenna tästä asiasta käydään keskustelu huomenna ja myöskin on äm, epäluottamuslause tulossa yhdistyneen kuningaskunnan parlamentissa. No niin, nyt annan puheenvuoron komission jäsen Malmströmille, olkaa hyvä. Mr. President, um... We are not... Kiitoksia puhemies. Tänä päivänä me emme keskustele Mercosur-sopimuksesta. Vielä ei sopimusta saatu aikaan, mutta ilo mielin tulen uudestaan täysistuntoon puhumaan siitä sitten, kun se on saatu aikaan, toivon mukaan hyvin pian. Mistä me sitten keskustelemme näistä kahdesta sopimuksesta? Parlamentti täytyy itse päättää, kuinka se järjestää keskustelun asioista. Alueellisten sopimusten yhteydessä on vaikea aina keskustella kaikista maista erikseen, mutta komissio on nyt aloittanut valmistelut kummankin sopimuksen osalta, ja se tulee tarkastamaan kutakin maata erikseen. Voimme sanoa, että nämä kauppasopimukset ovat tuoneet tulosta hyvinkin paljon, mutta hyvin paljon täytyy vielä tehdä työtä. Kuten kaksi esittelijää totesivat, nyt pitäisi keskittyä täytäntöönpanoon. Työtä täytyy tehdä PK-yritysten parissa. Kuten sanoitte, hyvin paljon on annettu erityishuomiota PK-yrityksille niissä maissa, joista keskustelemme. Meillä on heitä varten oma verkkosivunsa, myöskin tietokanta, jossa on viimeisimmät tiedot tariffeista, alkuperäsäännöistä, tilastoista ja eri vaatimuksista. Me pyrimme tämän yrityksemme yhteistyöhön latinalaisen Amerikan yritysten kanssa. Sopimukset ovat hyviä sinänsä, mutta ne ovat hieman vanhentuneita, aivan totta. Mikä näin sanotaan, koska ne solmittiin on kymmenen vuotta sitten. Tänä päivänä olisi laitettu eri asioita mukaan sopimukseen, mikäli tänään olisi laadittu. Me tulemme nyt pohtimaan yhdessä kumppaneidemme kanssa sitä, kuinka tämä tehdään käytännössä tulevassa vaiheessa huolia liittyy ihmisoikeuksiin monissa näissä maissa. Olen tästä samaa mieltä. Nicaraguan tilanne on erittäin huolestuttava, se on totta. Olemme ottaneet tämän esiin keskustelussa sopimusta huolimatta on olemassa erilaisia välineitä, jotka voidaan ottaa käyttöön. Ulkoisen ministerit tulevat keskustelemaan erityisesti Nicaraguasta seuraavassa kokouksessa nähdäkseni ensi viikolla. Sitten mahdollisesti tullaan saamaan myöskin lausuma-asiasta. Ihmisoikeusvuoropuhelua tullaan käymään säännön mukaisesti sääntö tietyn aika ajoin. Jotain edistystä on kyllä saanut, saatu aikaan, varsinkin Perun kohdalla siitä asiasta, jo, josta Rouva Hautala puhui, tosiaan oli enää paikalla. Hän puhui työläisten oikeuksista. Perussa on alettu käymään yhteistyötä